ja ruveta noudattamaan Nakoja pöytäkirjaa sitten kun se astuu voimaan koskien kaikkia toimijoita tasapuolisesti. Eh, ja sitten keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivien. Seuraava kohta esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle liittyen EUn sisäiseen turvallisuuden strategiaan. Ja tässä on mukana live-valiokunta ja myös asioista vastaava komission jäsen. Tervetuloa. Ja tämän kysymyksen esittelijänä puheenvuoron saa viiden minuutin jaksi Juan Fernando López Aguilar. Estamos aquí para hablar de la estrategia de... On tarkoitus puhua sisäisen turvallisuuden strategiasta, joka hyväksyttiin 2010 Espanjan puheenjohtajakaudella. Siinä on isoja haasteita, jotka, joiden mukaan pitäisi käsitellä uhkia turvallisuudellemme. Strategia näyttää avainkohdalta Tukholman ohjelmassa. Se pyrkii saamaan aikaan oikeuden turvallisuuden vapauden alueen niin kuin Lissabonin sopimuksessa todetaan ja vaaditaan. Ja tässä otetaan esille kaikkein tärkeimmät uhat yhteisessä turvallisuudellemme, jossa EUn pitää saada aikaan lisäarvoa mitä tulee sitten kansainväliseen rikollisuuteen. Esimerkiksi pitää auttaa purkamaan näitä verkostoja, estämään terroristitekoja, lisäämään verkkoturvallisuutta, varmistamaan Euroopan sisärajojen turvallisuus ja ulkorajojen turvallisuus ja vastustaa luonnon katastrofeja. On selvää, että maailma on tietysti muuttunut hyvin paljon. Vuodesta 2010 on tullut uusiakin uhkia esiin, jotka vaativat poliittisia poliittista erillistä vastausta, jotta voidaan saada jatkuvasti tietoa asioista live-valiokunta on säännöllisessä yhteydessä Europoliin ja sen terrorismivastaisen edustajan kanssa ja keskustelee viimeisimmistä rikollisuuden ja terrorismin tendensseistä. Me olemme kuunnelleet herra Wayne Wrightia, joka johtaa Europolia raportti vakavista järjestäytyneensä rikollisuuden ilmaisuista. Ja tästä on laittu kertomus. Se on ollut pohjana sille, että neuvosto viime kesäkuussa päätti uusista prioriteeteista EU-ssa, kun toimitaan kaikkein vakavinta järjestötorikusta vastaan seuraavan neljän vuoden aikana päätöslauselmassa, jonka Libe on laatinut. Siellä on suosituksia, konkreettisia ehdotuksia uusista prioriteeteista halutaan konkreettisia suosituksia näiden, näistä prioriteeteista. Tässä viitataan aivan erityisesti rahanpesuun, aseiden salakuljetuksen ovat selkeitä prioriteettikysymyksiä, strategisia kysymyksiä EUlle. Ja me olemme keskustelleet herra Kirkhopin kanssa uudesta raportista EUn terrorismistilanteesta, tämänhetkiset huolenaiheet niin sanotuista yksinäistä susista, Euro- ja siitä, miten verkostot ovat radikalisoitumassa. Me puhumme kaikista näistä kysymyksistä päätöslauselmassa. Viime kuukausina olemme tehneet rintarinnan työtä väliaikaisen Krim-valiokunnan kanssa ja keskittynyt järjestäytyneen rikollisuuteen, korruptioon ja rahanpesuun. Komissio arvioi säännöllisesti tätä strategiaa ja päivittää sitä, ja Euroopan parlamentti seuraa kriittisellä silmällä tätä arviointiprosessia, jotta voi jatkuvasti kertoa omista poliittisista prioriteeteistaan. Viime vuonna rouva Bosselino kollegani laati mietinnön ja nyt teemme tämän saman sen uudestaan. Tämä on toinen täytäntöönpanon kertomus. Me kiinnitämme erityisesti huomiota ihmiskauppaan, järjestäytyneen rikollisuuteen, verkkorikollisuuteen, väkivaltaisuuden rikollisuuteen ja niin edelleen. Mietinnössä käy selväksi, että järjestäytynyt rikollisuus edelleenkin on sisäinen uhka EU:ssa, ei vain turvallisuutta vastaan, vaan myös taloutta vastaan ja tämä on todella pahassa kriisitilanteessa. Tässä ehdotan eh, konkreettisia toimenpiteitä rahanpesudirektiivin, jos pyritään suojaamaan EUn eh, taloudellisia etuja minä itse olen ollut tässä asiassa esittelijänä ja sitten puhutaan verkkorikollisuudesta ja siitä tehdystä strategiasta. Live-valiokunta haluaa, että Euroopan komissio toimii ennalta aktiivisesti ja toimii rikollisuutta vastaan myös ympäristörikollisuuden parissa, äh, salakuljetuksessa, pyrkii kouluttamaan, että voidaan paremmin valvomaan rajoja Samoin pitää ottaa huomioon oikeudellinen ulottuvuus, erityinen koulutus oikeuskysymyksissä Euroopassa ja myös oikeudenkäyntimenettelytavat. Lissabonin sopimus on tullut voimaan tietysti ja siinä otetaan parlamentti enemmän vielä mukaan kuin aikaisemmin. Sen pitää valvoa demokraattisesti tämänkin politiikan alan täytäntöönpanoamme. Korostamme juridisia poliittisia seuraamuksia, joita syntyy Euroopan oikeusperuskirjasta, mutta live-valiokunta on, siis, saa jatkuvasti tietoja ja toimii aktiivisesti myös. Me uskomme, että Euroopan komissio, kun se laatii uutta strategiaa, strategiansa. Sen pitää ottaa huomioon valiokunta. Siellä on tärkeä rooli, kun on pyritty vaikuttamaan strategiaan. Vielä lopuksi ottaisin esille, että sisäisen turvallisuuden strategia astuu helposti jäsenvaltioiden alueelle ja parlamentin pitää olla läheisessä yhteistyössä kansallisiin parlamentteihin. Sehän koko, kokoustaa heidän kanssa sanoisesti pari kertaa vuodessa. Live-valiokunnassa toistamisen ajatuksen, että pitäisi pitää parlamentin, parlamenttien välisiä konferensseja. Tarvitaan tällainen eurooppalainen parlamentaarinen sykli, jos, johon liittyy myös tämä eurooppalaisen turvallisuusstrategian vuosittainen ö, tarkastelu. Kiitoksia. Juan Fernando. Kiitoksia Juan Fernando. Sitten komission jäsen Andor, joka voi reagoida tähän parlamentin esittämään kysymykseen kuten herra López Aguilar sitä äsken esitteli. Members. Kiitoksia puhemies. Sisäinen turvallisuusstrategia täyttää yhden osan Tukholman ohjelmasta ja tässä on tarkoitus suojella kansalaisia. On tärkeää huomata, että Tukholman jälkeisellä aikakaudella meidän täytyy sijoittaa itsemme uuteen institutionaaliseen kontekstiin, jonka Lissabonin sopimus on luonut, varsinkin parlamentin rooli on vahvistunut tässä lainsäädäntöprosessissa ja myöskin kansainvälisissä neuvotteluissa. Edelleen pohditaan tätä asiaa ja komissio aikoo julkaista tiedonannon näistä sisäasian politiikasta ensi vuoden maaliskuussa. Tämä tapahtuu käsikädessä sen tiedonannon kanssa, joka liittyy tuleviin prioriteettoihin oikeuspuolella komissio ottaa huomioon ne suositukset ja havainnot, että parlamentin päätöslauselmassa on tehty 20. toukokuuta 2012, mikä liittyy EUn sisäisen turvallisuusstrategiaan ja myöskin toiseen täytäntöpano raporttiin ja tämä myöskin vaikuttaa kolmanteen raporttiin sisäisestä turvallisuudesta. Kolmas edistymiskertomus on myöskin suunnitteilla. Päätöslauselman yksittäiset kohdat myöskin otetaan huomioon ja tässä otetaan myöskin tietyt temaattiset tai rikospesifiset tekijät huomioon. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Sitten seuraavaksi ryhmien nimissä puhuvat jäsenet ensin puhuu kansanpuolen nimissä herra Skurria. Eh, grazie, president. Kiitos puhemies. Ennen kaikkea haluaisin kiittää sekä komission jäsentä että meidän lipevaliokunnan puheenjohtajaamme Lopez Aguilaria tästä suullisesta kysymyksestä. Me olemme pyrkineet parantelemaan asiakirjaa mahdollisimman pitkälle. Varmasti sitä äänestää kohta ainakin joitakin meille tärkeitä kysymyksiä. Ennen kaikkea kohentaa vielä luonnon katastrofien vaaran strategiaa. Ajatellaan tulvia, maajäristyksiä, niin siinä Euroopan täytyy tehokkaasti pystyä antamaan apua nopeastikin. Usein jäsenvaltiot ovat joutuneet luonnonkatastrofien eteen ja me emme ole riittävän nopeasti siihen vastanneet. Ja tämä on erittäin tärkeä osa kuitenkin meidän unionimme tämä solidaarisuus. Ja toiseksi me olemme korostaneet myös sitä, miten ulkorajoja hoidetaan myös sisäisessä turvallisuudessa. Ennen kaikkea meidän täytyy taata se, että maahanmuuttovirrat voidaan hallita jotenkin, kun tänne otetaan vastaan maahanmuuttajia, ettei sillä ole vaikutuksia kielteisellä tavalla, jos ajatellaan, että täytyy huomioida demokraattiset kysymykset tai muut tarpeet, mutta jos ajatellaan, kuinka paljon jäsenvaltioiden rannikolle tulee väkeä, niin siitä voi olla haittaakin sekä heille, jotka ovat tänne tulossa, mutta myös ajatellen, minne he tulevat, jos ei ole kunnon sääntelyä, ajatellen, mitä vaikutuksia sillä on, niin että voidaan turvallisuus taata kansalaisilla. Siksi me tarvitsemme myös sisäisen turvallisuuden strategiaa tässäkin kysymyksessä. Kolmanneksi, erityisesti täytyy myös pystyä torjumaan naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. On liian usein väkivaltatapauksia edelleen on kohdistunut lapsiin. Ja tähän olemme osoittaneet erityistä kiinnostusta myös sisäisen turvallisuuden strategiassa. On tehty myös joitakin tarkistuksia liittyen pedofilian torjuntaan. Siksi haluamme tämän puolesta äänestää, vaikka siellä on joitakin osia, joista emme ole täysin vakuuttuneita, mutta tärkeää on, että Euroopan unioni omaksuu kuitenkin kattavan strategian, antaa näin takuita ja varmuutta kansalaisille. Sitä varten täällä olemme. Kollega. Kiitoksia, hyvä kollega. Sitten SD-ryhmän puolesta kahden minuutin ajan herra Weidenholzer. Kiitoksia, puhemies. Eurooppa on kansalaisten enemmistölle ei ainoastaan taloudellinen alue, vaan, y, vaan yhtenäismarkkinat. Ja tässä totta kai halutaan, että voidaan taata, taata turvallisuus. Ja Euroopalla on äärimmäisen tärkeää että ryhdytään myöskin konkreettisiin toimenpiteisiin oikeuden turvallisuuden vapauden alueella. Ja yhtä suuri merkitys on myöskin yhteisöllä, yhteisöllä ulottuvuudella ja sillä, että komission neuvosto ja parlamentit ovat yhtä lailla mukana tässä hankkeessa. Usein puuttuu sitä halua, että otetaan huomioon nämä asiat ja näin ehkä tämä strategia olisi vielä saanut enemmän merkitystä, koska siinä olisi enemmän otettu huomioon kansalaisten tarpeet. Ihmiset ovat erittäin paljon kiinnostuneita turvallisuudesta, mutta eivät halua kuitenkaan menettää vapauttaan siinä samalla. Se, että ihmisten perusoikeudet otetaan huomioon, tämä on parlamentin tärkeä tehtävää. Ja tästä syystä kritiikkiminen on rakentavaa. Äärimmäisen tärkeää on myöskin eh, virastojen demokraattinen valvonta, jotka ovat aktiivisia tässä yhteydessä. Monet toimenpiteet ovat liian hitaita ja voidaan toivoa, että Europolin toimi vielä saatetaan päätökseen tämän vaalikauden aikana. Myöskin jäsenvaltioiden parlamenttien mukaanotto otto on asia, jota voitaisiin harkita aktiivisen, niin tämä liittyy varsinkin tietojen käsittelyyn poliisi- ja oikeusasioissa. Tämä olisi merkittävä viesti modernille oikeuskäytännölle turvallisuuden ja vapauden alueella. Kiitos, Joosef. Seuraavaksi. Ai, mutta en kyllä näe omalla paikalla ainakaan herra Albrechtia. Hänen piti puhua vihreiden puolesta ei todellakaan ole paikalla. Jos tulee, niin sitten saa puheenvuoron. Seuraavaksi EKRn puolesta saa minuutin ajaksi puheenvuoron herra Kirkhope. Uh, uh, Puhemies, komission jäsen, tuen täysin sitä, että tarvitaan strategia, kun arvioidaan erittäin vakavia haasteita EUn edessä päivittäin on, mitä tulee rajojen turvallisuuteen, kansallisten turvallisuuteen ja näin ollen myös, miten EU-toiminta toteutuu näissä kysymyksissä vaikka tuekin tätä päätöslauselmaa, olen pitkäänkin tukenut Europolin työtä ja puoltanut siitä, että tarvitaan vahvaa yhteistyötä, vaihtetaan tietoja rajat ylittävästä rikollisuudesta ja terrorismista Euroopan unionissa. Liian usein kuitenkin prioriteetteissamme puuttuu selkeitä konkreettisia ehdotuksia, jotka luovat myös ratkaisuja täytyy antaa suojaa, myös varmistaa yksilölliset oikeudet. Minä toivon, että pyrimme, pyrimme tarkastamaan tilannetta ja tekemään muutoksia rakentavassa hengessä. Mutta vaikka tuen kovasti herra Lopes Agian toimintaa tässä esitellinen, niin hän, hän on erittäin hyvä tyyppi, kyllä. Mutta lopulliset tulokset kuitenkin, niistä puuttuu selkeästi johdonmukainen strategia, annetaan epämääräinen viesti siitä, mitkä ovat prioriteetteja parlamentille tällä saralla. Kiitoksia, herra Kirkhope. Seuraavaksi tämän kierroksen päätteeksi puhuu puolitoista minuutin ajan rova Cornelia Ernst GUE-ryhmän puolesta. Ja, vielen Dank. Niin, paljon kiitoksia. Totta kai myöskin me haluamme, että EU ja jäsenvaltiot saavat strategian aikaiseksi sisäistä turvallisuutta ajatellen ja tuemme myöskin esittelijää tässä suhteessa, se on selvä. Mutta meille ratkaisevin kysymys on se, että missä määrin turvallisuuden ja vapauden suhde on tasapainossa keskenään. Tämä suhde on määriteltävä tarkkaan ja komission puolelta en kuule tässä kyllä mitään järkevää kansalaisia ei saa mitenkään puristaa näiden strategioiden alle ja siltä nyt näyttää oikeuden periaate, se, että valtio on kansalaista varten olemassa, on tärkeää, eikä päinvastoin. Tämän täytyy olla tällaisen strategian tavoite, johtoajatus. Olen kyllä, se suhtaudun hyvin skeptisesti, että pääsemmekö eteenpäin näillä strategioilla, joita tässä on kaavailtu. Kun ajatellaan niitä faktoja ja skandaaleja, niin kysyn, että mitä komissio nyt oikeastaan tekee, äh, jotta voidaan kieltää tällainen äh, salakuuntelu. Mitä te teette tällaisen järjestäytyneen, valtion tasolta järjestäytyneen rikollisuuden kanssa, koska sitähän se on. Äh, mitäs teette, että voitte todellakin suojella kansalaisten turvallisuutta, mm, jos ette tee mitään tätä asiaa kohtaan. Jos tätä kynnystä alennetaan, niin se kyllä on huono asia, kun ajatellaan taistelua järjestäytyntä rikollisuutta vastaan. Salakuuntelut ovat ongelma, turvallisuusongelma, ja tästä syystä sitä vastaan tulisikin taistella. Kiitoksia Rova Ernst. Sitten muutama muu puhuja, jotka puhuvat omissa nimissään ensimmäisenä. Kahden minuutin ajan herra Agustin Diaz de Mera señor presidente. Kiitos, puhemies. Aika sattuva kysymys, jonka herra Akilar on tehnyt. Haluaisin asettaa hiukkasen tärkeysjärjestykseen näitä asioita niin, että komissiokin huomioisi tätä, kun jatkossa toteutetaan sisäisen turvallisuuden strategia. Ensinnäkin haluaisin mainita erittäin tärkeän roolin, joka on eurooppalaisilla virastoilla, jotta tavoitteet saavutettaisiin tässä asiassa. Erityisesti ajatellen Europolia. 27. maaliskuuta komissio esitti lainsäädäntöesityksen, jossa itse olen esittelijänä. Siinä voidaan huomioida tämä hyvin painava käsitys, joka on enemmistöllä täällä parlamentissakin, ja myös jäsenvaltioiden enemmistö on tätä mieltä. Se on tullut esille myös 7. kesäkuuta esille neuvoston kokouksessa, ja niin, että voitaisiin yhdistää Europol ja Sepol. Nämä kaksi virastoa tekevät erittäin tärkeää työtä ja niiden täytyy jatkossakin tehdä tätä, mutta ei erikseen, ei välittömästi komissiolta pitäisi tulla nyt asetusehdotus, joka liittyy vain ja ainoastaan Sepoliin. Komission täytyy myös miettiä tärkeysjärjestystä, joka hyväksytty 7 kesäkuuta neuvostossa. Ottaisin tästä tärkeästä asiakirjasta esille yhden asian myös se, että Espanja kyllä osallistuu kaikkiin ja on kahdessa johtoasemassa ja parissa toisessakin on jatkossa vetovuorossa. Tämä liittyy muun muassa kokaiinin ja heroinin salakuljetusta tai aseiden salakuljetusta. Terrorismissakin jatketaan työtä. Minä tuen sitä, että erityistä huomiota kiinnitetään myös yksinäisten susien taisteluiden radikalitoistumiseen. Lopuksi, herra puhemies, haluaisin vielä mainita verkkorikollisuuden noin yhteenveronomaisesti. Tässä tarvitaan myös riittävästi varoja Europolillekin, jotta voidaan tehdä tiukasta työtä. Ihan lopuksi komission täytyy huomioida myös tämän keskustelun tärkeys. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia Agustin. Sitten kahden minuutin ajaksi hänkin saa puheenvuoron herra Papa Nikolau. Kiitoksia myös. Myöskin minä haluan kiittää eh, herra Lopes Aguilaria hänen päivästä aloitteestaan, että voimme käydä keskustelua tänään tästä asiasta. Tukholman ohjelma sisältää hyvin paljon kiinnostavia elementtejä ja me olemme joitakin näistä elementeistä voineet käyttääkin viime vuosina. Sisäisen turvallisuuden kohdalla olemme varmastikin yhtä mieltä sitä, että edistysaskeleita on nähty ja nyt olemme saapuneet siihen pisteeseen, missä Tukholman pöytäkirjan tavoitteet voidaan toteuttaa käytännössä. No olemmeko tämän jo eh, saaneet aikaiseksi, niin varmastikin täytyy todeta ei emme tähän päivään mennessä ole onnistuneet vielä samanaikaiseksi sellaista solidaarisuutta kuin Tukholman pöytäkirja esittää, koska kyse on tässä myöskin äh, siitä, että jaetaan myöskin taakat, jotka liittyvät sisäisen turvallisuuteen. Me olemme havainneet tänään, että meillä on suuria haasteita edessämme Syyriaan ja Egyptiin liittyen, ja puhuimme myöskin suurista pakolaisvirroista niistä pakolaisvirroista, joita EUn suuntaan tulee. Ja jotta saamme aikaiseksi sisäistä turvallisuutta, tarvitsemme myöskin ulkorajojemme yhtenäistä suojelua. Paljon on vielä tehtävää. Toivomme, että nyt tehdään myöskin eurosolin suhteen ehdotus, koska tässä todellakin taakka täytyy jakaa tasapuolisesti ja täytyy saada aikaiseksi todellista solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä. Ja tähän kysymykseen emme ole vielä saaneet myönteistä vastausta. Nyt olemme siinä tilanteessa, että jäsenvaltiot, jotkin jäsenvaltiot ovat saaneet suuremman taakan kannettavakseen kuin toiset ja tämä tietysti on myöskin kärjistänyt ö, muukalaisvihaa, rasismia. Havaitsemme tämän joka päivä ja nämä ilmiöt ovat kärjistyneet ja myöskin nämä ääriliikkeet liittyvät tähän. Kaikki tämä johtaa siihen, että sisäinen turvallisuutemme ei näytä sellaiselta niin kuin me toivoisimme. Totta kai me olemme jo ottaneet tärkeitä edistysaskeleita, mutta meidän täytyy vielä kohdata suuria haasteita ja tästä syystä myöskin odotamme mielenkiinnolla komission tekemiä uusia ehdotuksia tässä aiheessa. Kiitoksia. Kiitoksia kollegas. Kaksi minuuttia saa myös oma puheenvuoron varten. Herra Jakolino. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Lissabonin sopimuksen myötä parlamenttikin on saanut tärkeän aseman kasvavassa määrin. Se on saanut myös vastuuta myös siinä, miten hallitaan niin kutsutaan sisäistä turvallisuuden strategiaa. Aguilarin puheenjohtajan esitys voi ansaita vain meidän tukemme, kun asetetaan tärkeysjärjestykseen toimia sisäisen turvallisuuden politiikassa, jota meidän täytyy harjoittaa jäsenvaltioiden kanssa yhteisymmärryksessä. Ei ole epäilystäkään siitä, että esimerkiksi jos ajatellaan tietoturvallisuutta, varsinkin ajatellaan tässä hiljattain perustettua eurooppalaista keskustakin, niin Europolille ja muillekin virastoille tarvitaan tukea, jos tähän suuntaan mennään, kun Yksityisyyteen on kohdistunut iskuja jatkuvasti. Tämä koskee myös meidän edustustojamme tai muitakin tärkeitä yksityisiä julkisia tahoja. Sisäinen turvallisuus tarkoittaa myös sitä, että tehokkaammin torjutaan terrorismia, mafiaa, järjestäytynyttä rikollisuutta. Siksi tässä tarvitaankin laajaa oikeudellista ja poliisiyhteistyötä, joka perustuu jäsenvaltioiden välisen vastavuoroiseen luottamukseen – ja niin, että ollaan myös kolmansien maiden kanssa yhteydessä. Enenevässä määrin vaaditaan tietoa, kantaen huolta kuitenkin perusoikeuksista ja terrorismin torjuntakin on erittäin tärkeää. Komission täytyy kohdissa toimiaan myös täydellisuuden rikollisuuteen, muun rahanpehunnossa minä olen esittelijänä, eli tässä voidaan saada aika merkittäviä tuloksia. Lopuksi vielä maahanmuutto ja liikkuvuus. Sitä täytyy hallita paremmin, vahvistaen yhteistyötä niiden maiden kanssa, jotka ovat varsinkin eteläpuolella, joista tulee jatkuvia maahanmuuttopaineita meidän rajoillemme sekä merellä että maalla. Ajatellaan pakolaisia esimerkiksi, antaa tukea heille ja antaa tukea myös nuorille, esimerkiksi Syyriasta tai Egyptistä, tai muille, jotka ovat arabikevään uhreja että tässä tarvitaan sekä vastuuta että solidaarisuuden tunnetta. Tässä tarvitaan uutta pontta Välimereltä Itämerelle ja vahvaa yhteistyötä, jotta voidaan taata tulokset, joita yli 500 miljoonaa kansalaista odottaa, mutta he haluavat myös turvallisuutta. Kiitos. Kiitoksia, herra Jakolino. Viimeisenä puhuu tällä kierroksella Rova Jimenez Beferil Hänkin kaksi minuuttia. Ole hyvä, Teresa. Kiitoksia, puhemies. Tällaisena päivänä, niin kuin tänään 12 vuotta sitten, me järkytyimme kaikkein hirvittämistä terroristi-iskusta, jossa, joka jätti valtavasti uhreja, kuolleita ja haavoittuneita USAssa. Haluan osoittaa kunnioitustani hei, näitä uhreja ja muita uhreja vastaan myös täällä Euroopassa me olemme velkaa näille kaikille, jotka kuolivat, koska he edustavat niitä arvoja, joita me täällä parlamentissa puolustamme. Erityisesti vapaus on tällainen arvo. Ase, josta keskustelemme, siinä viitataan myös siinä viitataan e- EUn sisäisen turvallisuuden strategian. Sen päätavoitteena on suojella kansalaisten henkeä ja elämää. Ja siksi olenkin tyytyväinen, että komission tiedonanto tästä strategiasta pitää terrorismia yhtenä prioriteettikysymyksenä se keskitytään sen ennaltaehkäisyyn ja pyritään estämään radikalisaatio. Europolin mukaan terrorismin uhka on moninainen tällä hetkellä Al-Qaidasta, separatistiseen terrorismiin, moni, monia muitakin muotoja on. Olen kuitenkin eri mieltä artiklasta 12 tässä päätösosmaehdotuksessa, jossa pyydetään, että tutkittaisiin vain väkivaltaisia äärioikeistoliikkeitä, joita on olemassa EU:ssa. Eikö muka sitten ole äärivasemmiston väkivaltaisuutta? Äh, väkivaltahan haittaa aina kaikkia ja haluaisin vielä muistaa sitä, että terrorismi vastaa aina jotakin yhtä, yhtä ideologiaa, nimittäin pelon ideologiaa. Ja meidän pitää olla valmiita ja yhtenäisyyttä voimme puolustautua, pitää käyttää hyväksi ammattimaisen antiterrorismin vastaisen henkilöstön neuvoja. Meidän pitää käyttää hyväksemme terrorismin uhrien kertomuksia ja tuomita yhtenäisesti terrorismi. On välttämätöntä, että seuraavassa strategiassa komissio vastaa odotuksiin, joita kansalaisilla on. He vain pyytävät, että voivat elää turvallisesti ja vapaasti minä olen myös sitoutunut tähän ja toivon, että koko parlamentti on samaa mieltä. Kiitoksia. Kiitos, Teresa. Yksi kollega, joka on pyytänyt puheenvuoron keskustelussa ilman puheen, puhujaluetteloa, Rova Voittova, joka saakin puheenvuoron. Teillähän on minuutti puheenvuoron varten, olkaa hyvä. Eh, dovolte mi říct, že společné posílení vnitřní... Kiitoksia se, että parannetaan EU-ssa sisäistä turvallisuutta ja taistellaan järjestelmän rikollisuutta vastaan, ovat minun mielestäni suuria haasteita EUn toimielimille tällä hetkellä. Mielestäni on hyvä, että meillä on uutta lainsäädäntöä ja että vahvistetaan myöskin sääntöjä liittyen talousrikoksiin. Mutta kuitenkin tärkeimmät tärkein saavutus on Atlas-ohjelma, joka tarjoaa rahoitusta terrorismin vastaiseen toimintaan ja jolla pyritään taistelemaan fundamentaalisten ryhmiä vastaan. Mielestäni meidän pitäisi myöskin parata yhteistyötä kansallisten kyberrikollisuusjärjestöjen välillä ja nämä toimivat myöskin hyvänä foorumina parhaiden käytänteiden vaihtamiseksi. Kiitos. Kiitoksia kollega. Keskustelun päättää komission jäsen. Hän vastaa kysymykseen ja huomioihin, joita täällä puheenvuoron esittäneet ovat esittäneet. Mr. President, I would like to thank the... Puhemies, haluaisin kiittää arvon jäseniä, erityisesti herra Lopes Aguilaria. Mm-hmm tästä arvokkaasta keskustelusta koskien sisäistä turvallisuusstrategiaa. Ja tässä on tehty myös erittäin hyviä konkreettisia ehdotuksia. Voin olla vain samaa mieltä herra Papa Nikolaun kanssa. Parempi sisäinen turvallisuus vaatii myös läheistä yhteistyötä ja suurempaa solidaarisuutta Euroopassa. Jotkut kysymyksistä, joita tehtiin, todennäköisesti vaatisivat ihan omaa keskusteluaan ja pitäisi arvioida tämänhetkisiä käytäntöjä ja minkälaisia välikohtauksia on ollut. Kuiten, uskon kuitenkin, että tämä keskustelu on ollut tärkeä osa EUn työtä, kun se pyrkii luomaan Tukholman ohjelman mukaisen avoimen, avoimen turvallisen Euroopan, joka pystyy suojelemaan kansalaisiaan. Kiitoksia. Muchas gracias. Eh. Kiitoksia kovasti komission jäsen. Tähän on tullut yksi päätöslauselma esitys keskustelun päätteeksi. Keskustelu päättyykin nyt ja muistutan vielä, että äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivin. Nyt olemme hiukkasen hankalassa tilanteessa, nimittäin seuraava kohta ja viimeinen kohta esityslistalla, siis niin todellakin se on tämän pitkän päivän viimeinen asia, niin yksi kysymys vain. Täällä oli yksi kolla kyllä paikalla vähän pitkäänkin, mutta nyt ei juuri tällä haavaa.